Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa kokouksen. Meillä on nyt käsiteltävänä kohta neljä Schröterin mietintö, joka koskee maaseuturahaston antamia varoja maaseutualueille. Elisabeth Schröter. Tästä päätettiin eilen. Hyvät kollegat, täällä ei enää ole paljoakaan ihmisiä, mutta varmasti paikalla olevat tietävät, mikä on mietintöni ydin. Tämä koskee eilistä pakettia, josta äänestimme. Tämä on osa siitä, koska nyt oikeastaan jälleen kerran tässä hyvin pitkälle menevässä tavassa nyt meillä on katto yhteisille maaseudun kehitysmäärärahoille. Näin on ollut joskus aikaisemmin tietyillä erityisesti heikommassa asemassa oleville alueille ja nyt tähän on päädytty jälleen ja kaikki on koottu yhden katon alle. Tämä on myös mielestäni myönteinen kehityssuunta, mutta on myös selvää, että tässä mietinnössä täytyy katsoa hyvin tarkkaan, että tämä tärkeä aluekehityksen näkökohta sopii tähän hyvin ja se myös mukautetaan oikealla tavalla maaseudun kehittämisen suhteen. Tämä on yksi keskeisiä asioita, jotka ovat mietinnössä mukana. Tämä on lainsäädäntömietintö. Me siis muutamme tällä komission tekstiä, rukkaamme sitä, hienosäädämme sitä ja yleisesti ottaen pidän komission tekstiä hyvänä. Se menee mielestäni oikeaan suuntaan. Siinä kehitellään nykyasetusta eteenpäin ja, ja siinä toimitaan juuri niin kuin muissakin rahastoissa, eli keskitytään Eurooppa 2020 strategiaan. Ja tästä käy myös ilmi selvästi se, että tässä puututaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksiin. Ja tämä onkin mietinnön osalta seuraava ongelma, joka tulisi ratkaista. Eli meidän täytyy löytää näiden kahden keskeisen paketin välinen tasapaino. Ja tämä maaseudun kehittämisen väline on juuri näiden kahden välillä. Eli yhtäältä tässä täytyy sopeuttaa maaseudun kehitystä. Emme saa kuitenkaan jättää huomiota yhteisen maan talouspolitiikan ja maaseudun kehittämisen linkkiä että huomiota. Tämä täytyy muistaa. Sisältö painopisteet ovat hyvin tärkeitä tässä välineessä. Jos katsoo tarkkaan, niin niitä löytyy oikeastaan neljä. Ne ovat hyvin tiivissä yhteydessä YMP ja on vielä yksi väline, joka on tavallaan puoliksi puoliksi oleva väline. Toisaalta se vaikuttaa hyvin voimakkaasti alueellisesti, mutta toisaalta se liittyy maatalouteen ja tiloihin. Ja on myös yksi painopiste, joka liittyy pelkästään aluekehitykseen maaseutualueilla, eikä ole mitenkään sidoksissa maatalouden taloudellisiin näkökohtiin. Ei riitä, että teemme tässä välineitä, jotka koskevat ainoastaan yhtä asiaa aluepolitiikassa, vaan tämä täytyy sopia yhteen monen asian kanssa. Tämä on hyvin tärkeää meille, koska valiokuntamme seuraa ja käsittelee asiaa hyvin tiiviisti. Eilen tuli äänestyksessä selväksi se, että meillä on kolme eri maatalousluokkaa. Meillä on siis heikossa asemassa olevat alueet, siirtymävaiheen alueet ja hyvin kehittyneet maaseutualueet. Tämä ei ole näkynyt maaseudun kehittämisessä tähän asti ja pyydettiin, että tähän tulisi muutos. Ymmärrän täysin, että näin on, koska jos todella tarkastelet tilannetta paikan päällä, niin yhteisrahoitus ja sen harjoittaminen ja hankkiminen on hyvin hankalaa. Ja me haluamme todella nyt parantaa tilannetta. Se on tässä kaikkein tärkeintä. mutta tähän liittyy ongelma, koska maataloudessa yhteisrahoitusasteet eivät määräydy alueiden puolesta, vaan tässä katsotaan, kuinka tiloja tuetaan. Ja tässä on todella nyt melkeinpä ratkaisematon ongelma edessämme. Olen kuitenkin löytänyt ratkaisun, joka saattaisi tyydyttää kaikkia. Meillä on myös kaksi muuta vaatimusta. Ensinnäkin siirtymäalueelle sanotaan, että he haluavat saman maksuasteen kuin mikä alueellisilla välineillä on. Muuten syntyy ristikkäisyyksiä. Yhteen välineeseen annetaan jokin tietty aste rahoitusta ja toiseen taas vähemmän. No tämän otin huomioon, kun kirjasin oman vaihtoehtoni. Olen kuitenkin todennut, että meillä on kuusi painopistealuetta ja ainoastaan yhteen painopisteeseen liittyy nämä erityisen suuret ongelmat ja on yksi, jossa niitä on jonkin verran. No, miten tässä toimitaan? Jotkin prosenttimäärät lasketaan maatalous, maatilojen määrän ja sen mukaan, missä ne toimivat. Ovatko ne Alankomalla tai, Alangolla tai esimerkiksi vuoristossa. No tässä jäsenvaltioilla voisi olla vaihtoehto. Miksi näin on? Siirtymäalueet pyytävät myös sitä, että he eivät toivoisi tällaisia sopeutettuja prosenttiosuuksia, koska tämä vähentäisi hankkeiden määrää jos haluaa tehdä ja toteuttaa paljon pieniä hankkeita, silloin prosenttiosuuksien täytyy olla hyvin matalia. Eli olen kirjannut tähän ylös sen, että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat pienempiä prosenttiosuuksia, koska he haluavat toteuttaa useita hankkeita, voivat näin tehdä, hyväksyvät tämän – he voivat jakaa varat siis useiden hankkeiden, pienten hankkeiden kesken, koska he sanovat, että näin maaseudun kehitys sopii hyvin yhteen tilojen kanssa. Eli voidaan käyttää samoja prosenttiosuuksia tiloille ja muihin hankkeisiin. Kollegat EPPstä en tiedä, miten he suhtautuvat tähän, mutta nyt olisi siis mahdollisuutta an, mahdollisuus antaa jäsenvaltioille käyttää samaa prosenttiosuutta, mutta toiset jäsenvaltiot taas voivat muuttaa näitä proses, prosenttiosuuksia, mikäli näin haluavat. Eli mielestäni tämä on todella hyvä sillan rakennusvaihtoehto, jolla ongelma saadaan ratkaistua. Mietinnössä on selkeä painopiste alue. Tässä on näitä johto ryhmiä. Tämä on myös suhteessa pääasetuksen artiklat 28.31. Tätä selvennetään tässä asetuksessa ja mielestäni sitä pitäisi tässä mukauttaa. No, tässä olivat tärkeimmät painopistealueet. Eli meillä on tämä leader, menetelmä. Se tulee maaseudun kehittämisen alueelta. Se on ollut käytössä jo ehkä parikymmentä vuotta. Se toimii äärimmäisen hyvin, on tuonut paljon menestyksekkäitä hankkeita ja tämä tulisi ottaa yleisasetukseen. Se voisi päätä esimerkiksi työllisyysaloitteisiin tai kaupunkialueisiin. Ja siksi se on otettu tähän mukaan. Ja tähän liittyy kyllä asetuksessa aivan pikkuriikkinen ongelma, joka todella voi tuoda mukanaan ongelmia. Siitä keskustellaan nyt hyvin kiivasti ja olen tästä jo keskustellutkin varjoistelijoiden kanssa. Ja kyseessä on maaseutualueiden määrittely. Kaikki eivät tätä halua, minä taas haluan sen tähän. Haluan, että tässä todella puhutaan maaseutualueista, mutta minkälainen määritelmä voisi olla niin, että ei synny mitään päällekkäisyyksiä kaupunkialueiden ja maaseutualueiden välillä? Jos tässä nyt tarkkaan katsotaan raja-alueita metri sinne tai tänne päin. Ja jos otamme... Siis kyllähän maataloustuottajat myyvät tuotteitaan myös kaupungissa – ja jos he haluavat tukia näille tuotteille, silloin heidän täytyy erikseen niitä pyytää. Eli tässä ei ole mitään järkeä. Ja tähän täytyy löytää ratkaisu. Siksi ehdotan, että otamme tällaiset toiminnalliset alueet määritelmän mukaan. Tähän, on jätetty, tähän liittyen on jätetty paljon tarkistuksia ja nämä ovat mielestäni ne keskeiset kohdat, joiden osalta uskon, että nämä kaksi tärkeää politiikan alaa saadaan yhdistettyä niin, että asia toimii hyvin myös käytännössä ja paikan päällä. Shadow for EPP. Kiitos. Meillä on EPPn varjastelija Sekirski. W ramach drugiego filaru wspólnej polityki rolnej przewidziano realizację... Kiitos. Jos ajatellaan maatalouspolitiikan pilareita, niin meillä on useampia toimia, jotka liittyvät kilpailukyvyn parantamiseen, ilmastonmuutoksen vastustamiseen, maatalouden äh, kestävään kehitykseen. Joten äh, tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia, voisi sanoa, mutta resurssit vaatimattomia. Jos me voimme muiden rahastojen varoja käyttää näihin päämääriin, niin tilaisuuteen pitää tarttua. Me haluamme kaikkia keinoja käytettävän maaseutualueella. Olipa kysymys sitten sosiaalirahastosta tai maaseudun kehittämisrahastosta. Pitää myös muistaa, että, että tämä toinen pilari on paljon isompi uusissa jäsenvaltioissa, jotka vielä kehittyvät ja jotka kirivät umpeen historiassa syntynyttä kuilua. Meillä on myös paljon viertämistoimia. Näiden meidän täytyy täytäntöönpannakin niitä, mikä merkitsee, että maaseudun kilpailukyky on heikompi. Eli jäsenvaltioiden erot täytyy pitää mielessä. Käytännön asioitakin pitää ajatella. Järjestelmän pitäisi olla mahdollisimman seurattava ja yksinkertainen. Kun hakemuksen tekee, kun rahoituksen saa, kaiken pitäisi olla mahdollisimman transparenttia. Näitä edun saa ja löytää yksinkertaisen tien projektin toteuttamiseen asti. Joten täytyy nähdään, että nämä toimet ovat helposti toteutettavia. Ajatellaan tämän kohteen esimerkiksi 45 ja projekteja, jotka saavat useammasta rahastosta varoja, niin on erittäin hankalaa tehdä hakemusta. On vaikeaa saada hakemukset hyväksyttyä, joten tämä ratkaisu vähän huolestuttaa. Ja näen, että, että jotkut projektit toteutuvat hyvin hankalasti tai ei ollenkaan. En tuo sellaista ratkaisua, jossa voi olla ohjelma tai jopa projekti, joka voisi saada eri rahastoista varoja mukaan lukien maatalouden kehittämisrahasto 3, 18, 19, 20, 21, 80, 83. Niissä viitataan e- eri rahastojen käyttöä samaan projektiin tai ohjelmaan. Sitten leader. Meillä on paikallisia ryhmiä, jotka voivat toteuttaa projekteja, ja tätä keinoa käytetään yleensä juuri paikallistasolla. Leader-projekteilla on sääntönsä artiklassa 42.45, nämä säännöt täytyy tulkita suhteessa asetukseen ja myös suhteessa äh, yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusasetukseen. Uskon, että liiderin täytäntöönpanon suurin este on hämminki siitä, miten liideriä pitäisi hallinnoida. Erityisesti tämä koskee maksatusviranomaista ja hallintoviranomaista ja valvontaviranomaista niiden suht, suhteellisia toimivaltoja. Jos me valitsemme leader-lähestymistavan, pitää muistaa, että pitää koordinoida sitä, miten eri rahastoja käytetään. Ensi ohjelmointikaudella täytyisi pysyä paikallisella tasolla. Paikallisten ryhmien pitäisi laatia paikallisia kehitysstrategioita – Ja täytyy muistaa, että muistaa tukea ryhmiä, jotka paikallisia ohjelmia toteuttavat. 67-72 tarkistukset liittyvät siihen. 14 ja 82 ovat taas tarkistuksia, jotka koskevat tätä 10 prosentin tukikattoa. Minusta nämä kohdat pitäisi siirtää LEADER-projektin yhteyteen. On myös ehdotettu, että maaseudun vihertämiseen pitä, ja Natura 20, 2000 pitäisi mennä 40 prosenttia ja sitten vesidirektiivialaisiin toimiin. Se merkitsee, että puolet rahasta menee vain kahdelle alueelle ohjelmassa, missä se on väärin. Kaikkien muiden toimien tapauksessa, esimerkiksi kilpailukyvyn lisäämisessä ja maaseudun kehittämisessä, noilla alueet saavat puolet ohjelman tuesta. Minusta ei pitäisi olla tästä 10 prosentin kat... Meillä on tarkistus 46 liittyen tähän 10 prosentin kattoon, joka on mielestäni rajoittava. Minusta nämä katot pitäisi räätälöidä kunkin alueen tarpeisiin. Tämä liiderin katto on myös liian korkea. Ja täytäntöönpannossa se on hyvin hankala. Nykyohjelmointikaudella se on 5 prosenttia ja, ja sitten se muuttuu 2,5 prosenttiin ja harvat jäsenvaltiot ovat kyenneet käyttämään tätä halvempaakaan kattoa täysin. Sitten määritelmät ja käsitteet. Jotkut määritelmät ovat liian hämmentäviä, eivätkä tarpeeksi yksityiskohtaisia. Myös se kytkös maaseudun ja urbanien aloitteen 4, 6, 7, 16, 21, 25. Nuo tarkistukset kuuluvat tuohon ryhmään. Toivottavasti kommenttini otetaan huomioon ja tulee sitten tekemään tarkistukset. Any, any others? Kiitos. Muita varjoesitelyitä ei huoneessa näy. Eli haluaako joku muu käyttää puheenvuoron Vlasak ymmärtääkseni? Ainakin. Ja sen jälkeen kuulemme sitten, mitä komissiolla on sanottavana. Lasak. Slovo pani předsedkyně. Eh, Kiitokset eh, puheenjohtaja. Niin, oikein mainiota työtä nyt on tässä asian eteen tehty. Vaikuttaa siltä, että kaikki ajatuksemme ovat nyt tulleet tässä tekstissä esitetyiksi. Sitten näistä määritelmistä, maaseutualueiden määritelmistä. On totta, että meillä on jo paljon kokemusta kaupunkialueiden määrittelystä. Tosin Euroopan unionin tasolla on senkin määrittely vaikeaa, koska olosuhteet eri valtioissa on hyvin toisenlaiset, luonnonolosuhteet, historialliset olosuhteet ja niin poispäin. Minä tahtoisin nyt miettiä tätä funktionaalista tilaa ja tiettyjen palvelujen määrittelyä niille kansalaisille, jotka elävät tällaisilla alueilla, kaupunkialueiden ja maaseutualueiden välillä. Tämä metodi, joka tässä on esitetty, vaikuttaa oikein hyvältä. Ja sen täytäntöön paneminen vaikuttaa suhteellisen yksinkertaiselta. Kuitenkin täytyy muistaa, että meillä on nyt vähemmän varoja käytettävissämme, mutta kustannukset vaikuttavat kasvavan. Eli meidän täytyy miettiä tarkasti, minkälainen – prosenttiosuus nyt määrätään hallintollisille kustannuksille. Tässä on puhuttu 25 prosentista. Tähän täytyy määritellä selkeä raja. Ja vielä viimeiseksi Global Action ja muiden menettelyjen kautta toteutetut erilliset hankkeet. Niiden täytyy olla hyvin johdonmukaisia aluekehityssuunnitelmien, laajempien suunnitelmien kanssa ja täten monia ongelmia voidaan välttää. Tällaiset kommentit halusin esittää tähän. Kiitokset. Uh, I would like now to ask... Kiitos. Nyt pyytäisin varapääjohtaja komission maatalouden pääosastosta tähän vastaa, siis maaseudun kehityksestä käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam uh, President. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kunnianarvoisat jäsenet. Ensiksi haluaisin kiittää regivaliokuntaa merkittävästä työstä, jota tähän lausuntoluonnokseen on pantu koskee maaseudun kehittämispolitiikkaa. Komission mielestä tämä asiakirja osoittaa syvällistä maaseudun kohtaamien haasteiden ymmärrystä sekä sen logiikan ymmärtämistä, mikä komission ehdotuksen pohjalla on. Komissio ehdottaa merkittävää määrää muutoksia. Valiokunta ehdottaa tulkikorjaa tarkistuksia. Kommentoin nyt niitä. Aloitetaan liideristä. Jään teidän analyysinne, että liider on yksi tärkeimmistä EUn välineistä, jolla edistetään paikallista tasoa ja lähdetään alhaalta ylöspäin politiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Olen myös tyytyväinen, että toteata, että liiderillä on ratkaiseva panos EUn näkyvyyden kannalta kansalaisten keskuudessa. Komissio on ehdottanut lähestymistavan suoraviivaistamista, sen ulottamista kaikkiin, yhteisiin, kaikkiin strategisiin rahastoihin, alhaalta ylöspäin lähestymistavan vahvistamista parantamalla päätöksentekoa, ja takaamalla eri paikallisten kumppaneiden osanottoa ja ottamalla huomioon paikalliset kehitysstrategiat. Haluaisimme myös tukea, että Euroopan maatalouden kehitysrahasto EFDR on ainoa strateginen rahasto, joka on asettanut tämän 5 prosentin minimirajan liiderin varoille. Tässä on otettu var- huomioon jäsenmaiden erilaiset kyvyt luoda liiderohjelmia ja ottaa vastaan tukea. Sen sijaan, että me kasvataisimme liiderin minimiosuutta 10 prosenttiin EU-tasolla – sallittaisiin se, että ne jäsenmaat, jotka haluavat mennä pitemmälle, etenisivät vapaaehtoisesti sillä linjalla. Komissio on luonut myös kannustimia korkeammalle liidervarojen käyttöasteelle mahdollisuudella, antamalla mahdollisuuden kasvattaa yhteisrahoitusosuutta 80 prosenttiin. Ajatellen olemassa olevia liiderryhmiä, komissio on täysin samaa mieltä esittelijän kanssa, että että paikallisten ryhmien kokemusta pitää hyödyntää, että pitäisi tarjota mahdollisuuksia vastaisella kaudellakin. Mutta ei ilman strategisia näkemyksiä ja ei ilman sopeutuksia tuleviin haasteisiin. Eli jokaista ryhmää pitäisi arvioida paikallisen kehitysstrategian kannalta. Valintaprosessin pitäisi olla myös reilu ja tasapainoinen, joka pätee sekä vanhoja että uusia ryhmiä. Haluaisin kommentoida myös ilmasto- ja ympäristökysymyksiä. Niiden suhteen on hyvä, että regivaliokunta hyvin tarkkaan pitää huolta siitä, että voimme vastata nyky- ja tuleviin ympäristöilmastoongelmiin. ongelmiin Se, että 40 prosenttia joka se jäsenvaltion EFRD-budjetista pitäisi käyttää tiettyihin ympäristötoimiin 25 prosentin sijasta, kuten komissio ehdottaa, tai 30, kuten Comagri ehdottaa. Komission mielestä tätä vaatimusta ei tarvita. Sen ei tarvitse olla oikeudellinen velvoite, koska tärkeä keino ohjata maaseudun kehittämisohjelmia on strateginen ohjelmointi. Vuoden 2013 jälkeen maaseudun kehittämisohjelmat keskittyvät paljon enemmän tuloksiin kuin käyttöön. Tämä 25 prosenttia plus budjettivelvoite on, sitä voitaisiin enemmän jäsenmaiden ja komissiossa neuvottelussa sitä ei tarvitse niinkään käyttää tiukkana juridisena vaatimuksena, mutta totta kai me voimme keskustella tästä prosenttia vaatimusten asettamisesta. Nyt haluaisin kommentoida ehdotusta, että että vähintään 10 prosenttia FDR-varoista kohdennettaisiin kullekin kymmenen uudelle tavoitteelle. Palatakseni strategisen ohjelmoinnin teemaan, niin EFDRn ohjelmien pitäisi pohjautua ter- kunnalliseen haasteiden arviointiin. Ja kunkin jäsenmaan tapauksessa pitäisi ottaa EU 2020 strategioiden saavuttaminen huomioon ja varoja pitäisi kohdentaa tuloshakuisesti sen sijaan, että asettaisiin pakolliset minimi käyttöasteet per prioriteetti. Kenti myös huomiota siihen, että Regi valiokunta on ehdottanut suurta joukkoa muutoksia koskien maaseudun tul- kehittämisen tulevia tavoitteita. In more general terms, the... Yleisemmin komission arvio on, että suurin osa muutoksista kaventavat politiikan sovellusalaa ja se voisi haitata tavoitteiden saavuttamista. mitä tulee maaseudun ja kaupunkialueiden kytköksen vahvistamista, vai täällä varmoja, että tähän kiinnitetään erityishuomiota kumppanuussopimuksessa liiderin alla. Mitä yritysten kehittämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen tulee, komissio on erityistä mieltä että erityistä huomiota pitäisi kiinnittää pieniin ja mikroyrityksiin, niiden tukeen ja luomiseen. Mutta suurempia yrityksiä ei saisi sulkea pois tuosta erityisesti, kun kysymys on tiedonsiirrosta, innovoinnista, yhteistyöstä, missä tällainen kaikki mukaan ottava lähestymistapa on tärkeä. Kommentoisin myös lyhyesti kysymystä korkeammasta yhteenrahoituksesta näistä siirtymäalueista. Tästähän puhutaan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Ja keskustelujen tulokset pitäisi ottaa loppuehdotuksen huomioon. Katoin vain pienen osan asiasta, johon pitäisi tarttua, mutta toivottavasti olen antanut sen kuvan, että komissio ottaa regivaliokunnan työn vakavasti maaseudun kehittämisen suhteen. Odotamme vastaista tuottavaa yhteistyötä kanssa. Kiitos huomiosta. Uh, thank you very much. Um, I would like... Kiitoksia. Haluatko Elisabeth vielä lyhyesti kommentoida? Kolme asiaa. Ensinnäkin liittyy siihen, mitä komissio sanoi. Olemassa olevat leader-ryhmät pitää tunnustaa, mutta niiden uudet hankkeet täytyy tietysti tarkistaa ennen kuin ne saavat uutta rahoitusta. Katson vielä kyllä pystymmekö tässä muokkaamaan hieman tähän liittyvää muotoilua. Juuri tätä minä tarkoitin. En halua mitään automaattista tunnustamista, mutta en halua myöskään, että ryhmät joutuvat uudelleen perustamaan itsensä. No, kuten sanoin, yritän tässä hieman vielä hieno säätää tätä asiaa, jota päästään eteenpäin, mutta otin tässä olemassa olevan muotoilun käyttöön koska se on 20 vuotta toiminut jo tähänkin asti, niin ajattelen, että se varmasti kelpaa tulevillekin vuosille. Eli vaikka se on tässä aika hyvä, niin voimme sitä kyllä hieno säätää. Sitten nämä prosenttiosuudet. Ympäristövaliokunta tässä vastuuvaliokunta ja toimin heidän kantansa mukaan ja nostin niitä. Ja sitten viimeiseksi siirtymäalueet. Ymmärsin, että löytämäni ratkaisu on sellainen, joka komissiokin hyväksyy. Olemme tässä onnistuneet ratkaisemaan äärimmäisen hankalan asian ja toivottavasti tämä käy kaikille. Thank you uh, very much. Kiitoksia. Nyt päätämme tämän esityslistan kohdan käsittelyn ja ehdottaisin, että tarkistusten jättämisen määräaika on 16.7. kello 12. Nyt, hyvät kollegat seuraavan esityslistan kohtaan, mutta tässä tarvitaan nyt hieman joustoa. Markus joutuu lähtemään pian äänestämään ja haluaisin kysyä, kuinka moni ihminen haluaa käyttää puheenvuoron verkkojen Euroopan väline mietinnössä. Näin voimme vähän suunnitella asiaa etukäteen. Varjot siis mukaan lukien. Täällä ei ole kuin yksi varjo paikalla. Neljä puheenvuoropyyntöä Eli tämä käsitellään vasta varttia vaille 11, koska Markuksen täytyy lähteä Itravaliokuntaan äänestämään. Eli it doesn't make sense. So if, if you don't mind, we just okay. start. Thank you, Chairman. Um. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Niin, valitettavasti minun täytyy kohta siirtyä tässä ITREN vahvistamaan energiatehokkuusdirektiivin siellä varjoistelijana, enkä muutakaan tässä voi. Eilen äänestimme rakennerahastoasetuksesta EAKR asetuksesta kompromissi 58 artiklan. Olemme hieman tässä muuttaneet sääntöjä, jotka koskevat kohesiorahastoa ja tätä verkon Euroopan asetus, äh, välinettä. Aikaisemmin kuitenkin sovimme asioista hieman toisella tavoin. Valiokuntien ylittä, valiokuntarajat ylittävästi liikennevaliokunnassa, aluevaliokunnassa, joten tässä on nyt hieman syntynyt ristiriitoja. Eli toistan nyt vielä, mitkä ovat viisi tärkeintä kohtaa. Ensinnäkin me todella puolamme regivaliokuntana tätä verkkojen Eurooppa-välinettä. Se yhdistää Eurooppaa hyvin voimakkaasti. Ja toiseksi jäsenvaltiot, jotka tähän osallistuvat, tulisi jättää ulos tästä BKTLn 2,5 prosentin äh, BKT-katosta, 2,5 prosentin katosta, koska tällä tavoin muuten äh, rangaistaisiin jäsenvaltiota, jos tätä käytettäisiin 2,5 prosentin säännön sisällä. Sitten kolmanneksi minusta tätä välinettä tulisi käyttää todellisilla raja-alueilla entistä voimakkaammin – Eli tämä tarkoittaa sitä, että nämä raja-alueet pitäisi todella asettaa entistä paremmin etusijalle. Ja lopuksi, jos tästä välineestä vähennetään vielä varoja, niin silloin nimitän tätä äh, kierrätysvälineeksi ja täällä todella annettaisiin sitten äärimmäisessä vaikeuksessa oleville maille mahdollisuus käyttää rahoja komission kautta. Ja tämän muutoksen tulisi näkyä myös lainsäädäntötekstissä. Nyt minun on valitettavasti tästä lähdettävä. Toivottavasti kuitenkin tunnin kuluttua vartija vaille 11 voimme keskustella vielä tästä aiheesta, tai ehkä emme, mutta kuunnellaan, mitä puheenjohtaja Hübner tästä asiasta sanoo. No, toivon, että olisit voinut jäädä vielä viideksi minuutiksi, mutta jos lähdet, niin silloin me päätämme keskustelun tältä erää tähän. Ah, jäät vielä hetkeksi. Näen, että Vlasak varjona tässä voisi käyttää puheenvuoron. Bostinaru tulee myöhemmin paikalle. Jatkamme siis varttivalle 11, mutta Vlasak voi käyttää nyt puheenvuoron. Ja se, teda, ja se priznám, že bych radši... Niin. Minun täytyy myöntää, että Olisin halunnut täydellisempää keskustelua käydä, jotta kaikki asiat voitaisiin ottaa esiin. No tämä sitten siirretään eteenpäin. Point. Uh, to... Keskeytämme tämän siis siihen asti, että jatkamme toivottavasti 10.45. Ja Jevgeni korvaa tässä Moja Kleva, Voimme siirtyä nyt käsittelemään PK-yritysten rahoitusvälinettä ja osarahoitusta. Kleva. Niin, hyvä puheenjohtaja. Meidän kollegamme Klever pyysi esittämään pahoittelut siitä, että hän voi tänne itse saapua, kun hänellä on Sloveniassa poliittisia sitoumuksia. Me olemme tässä pari viikkoa sitten äänestäneet rahoitusvälineen käytöstä seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja osa tästä rahoitusvälinesopimuksesta sen pitäisi toimia sellaisena kuin siihen nyt on sopimus saatu. Ja Clever on tehnyt tästä oman tekstinsä nyt varsinkin näistä osarahoitteisista rahoitusvälineistä PK-yrityksille. Ja me olemme saaneet tästä, saaneet tästä tekstistä lukea, että EAKRn PK-yrityksille käytetty rahoitus on itse asiassa hankaloitunut tämän lainsäädäntömenettelyn kautta erityyppisten menettelyjen vuoksi. Ja tässä tekstissä esittelijä ottaa esille nämä kysymykset ja huomauttaa, että tällainen tilanne on havaittu myös komissiossa tässä kappaleessa neljä rahoitusvälineistä ehdotuksessa komission tiedonannossa näille välineille. Ja tässä tarvittaisiin riittävää selvyyttä ja avoimuutta ja yksinkertaisuutta seuraavassa kehyksessä. Esittelijä myös puhuu tuomioistuimen suosituksista, rahoituksellisista puutteista ja lainsäädännössä on tehty uusia ehdotuksia tulevalle kaudelle ja näin arviointi olisi pakollista. Ja kun nyt tutkitaan tilintarkastustuomioistuimen suosituksia näiden järjestelmien kehittymisestä ja valvonnasta, Kleber kuitenkin on sitä mieltä hänen omassa tekstissään, että kun tuomioistuin esittää näille vaikutuksille tiettyä, tiettyjä rajoja, niin hänen mielestään on kuitenkin kohesiopolitiikassa muistettava, että tässä pyritään rahoittamaan taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneita alueita. Ja siitä syystä tässä ei puhuta ainoastaan lyhyen aikavälin tuottavuudesta, vaan korkeista yhteiskunnallistaloudellisista tuloksista. Ja Kleber huomauttaa, että lainsäädäntökauden lopulla 2007-2013 olisi syytä saada selvä arvio tilanteesta ja hän odottaa varjoesittelijöiden kanssa käytävää tiivistä yhteistyötä. Kiitokset. Nyt me voimme käydä keskusteluun tästä asiasta. Nyt on vain Lambert van Nistelrooy tässä listalla. listalla. Jos haluatte muut puhua, niin olkaa hyvä. How many minutes do I get? As long as you... Kuinka pitkään saan puhua? Ihan niin kauan kuin sinua huvittaa. If you are not exhausted after yesterday's vote... Jos et ole jo aivan väsähtänyt eilisen äänestysten jälkeen, niin saat täällä vaikka puoli yhteentoista puhua. Time for later. Säästän aikaa vähän myöhemmäksi. Tämä lausunto on sen suhteen on tärkeää, että ennen kuin aletaan uusi kausi uuden kanssa. Asiat setvitään. Olen tyytyväinen, että uusi rahoitusasetus tarkastelee näitä välineitä. Ja nämä välineet mahdollistavat sen, että PK, PK-yritykset voivat tuoda rahaa näihin projekteihin, joita pankit eivät tarjoa. Yritys ei ole ongelma, jos menee. Kolme kertaa menee pankkiin ja pankki hylkää hakemuksen. Jos ajatellaan, että projekti olisi vastaa plussan puolella kolmessa vuodessa ja pankki ei sitten myönnä rahoja, niin nyt tällaisten rahoitusongelmien edessä täytyy olla luova. Mutta kyseessä on talousarvion valvontavaliokunta ja he eivät ole niin luovia. Meidän täytyy olla luovia ja täytyy löytää tasapaino. Ja tämä tasapaino löytyy sitten rahoitusasetuksesta. Ja tämä on suuri siunaus, että että keskustelut eivät jatku, vaan me saamme uusia välineitä. Meidän valiokuntamme täytyy antaa suuntaa uusille rahoitusvälineille. Ja tässä välineessä vähemmän rajoitteita, koska jokainen maa EAKRn ohjelmissa voi käyttää näitä uusia välineitä. Mutta paperin lukemani perusteella jäsenvaltiot voivat sanoa, että me käytämme Jessikaa tai tätä tai tuota välinettä kosmea rahaa tai, tai aluekehitysrahaston rahaa uusien välineiden toteuttamiseksi. On tärkeää, että promovoida näitä uusia välineitä. Jotkut valtiot käyttävät näitä sitten enemmän, tai sitten vähemmän. Meidän täytyy painottaa mahdollisuutta mahdollisuutta pk yritykselle ottaa osa noihin välineisiin. Tässä ei ole velvoitetta käyttää niitä tuolla tavalla. Tämä on tärkeää muistaa neuvottelussa neuvoston kanssa. Minun täytyy sanoa, että käyttäkää näitä mahdollisuuksia. hieno asia on, että uusien rahoitusvälineiden vipuvaikutus voi olla paljon isompi. On perinteisten tukimenetelmien. Näin tämä voi toimia. Parlamentti on useimmissa välineissä painottanut, miten tärkeitä PK-yritykset ovat, miten tärkeitä uudet yritykset ovat. Me emme mitenkään epäröi. Meidän täytyy vain saada laadukasta johtamista jäsenvaltioissa alueella. Niin ne täytyy osata käyttää näitä mahdollisuuksia. Ja usein Euroopan aluekehitysrahastossa. Meillä on ketju, jossa isot yritykset ovat pk-yritysten kanssa yhteistyössä. Tämä ei ole siis jotain toimintaa, joka on erityistä pk-yrityksillä. Äänestimme juuri eilen, että isoyrityksiä innovaatioketjussa ei saa sulkea pois. Usein pk-yritykset ovat osana isompaa yritysten ja usein myös yliopiston yhteenliittymiä. Joten painetaan näiden välineiden merkitystä. Näitä tavoitteita tulevissa ohjelmissa. Olen vakuuttunut, että me emme sitä joudu joka vuosi budjetti, budjetin valvontavaliokuntaan ongelmien kanssa. Rahoitusasetus takaa sen. Eli menoksi vaan. Kiitokset. No niin, seuraavalle kolmannellekin kokoukselle. Tässä jo käytit puheaikasi. No niin, onko muuta sanottavaa Simpson? Olkaa. Kiitokset. Niin, Van Nistelrooy ei käyttänyt tässä ihan kaikkea aikaa, joten käytän ehkä muutaman hänen minuuteistaan. Uskoisin, että on totta, että se mitä jäsenvaltiot välineellä tekevät on tärkeää ja myös se mitä ne eivät tee. Minun kokemukseni omalta alueeltani kymmenen vuoden takaa on se, että tässä pyrittiin näitä rahoja käyttämään ja meillä oli hallituksen kanssa ongelmia neljän viiden vuoden ajan, mikä on laillista. Ja sitten, sitten saimme tämän lopulta toimimaan ja kaikki ovat tyytyväisiä, koska kaikki näkevät, mitä hyötyä tästä järjestelmästä on, joten meidän täytyisi nyt tällaisina aikoina, kun pankkijärjestelmät ovat lähes tulkoon romahtaneet, ajatella tukea paikallisella ja alueellisella tasolla muita järjestelmiä. Esimerkiksi minun alueellani matkailuala on hyvin merkittävää, siellä on paljon pieniä yrittäjiä, eli jos he haluavat tätä yksityistä rahaa tähän raastoon tarjota, niin tätä täytyisi tukea tämän tyyppistä uutta käytäntöä. Mielestäni tällainen on varmasti entistä tärkeämpää. Kiitos. Kiitokset Il, mikäli kukaan muu ei halua sanoa mitään, niin Rachel Humphrey näkyy olevan täällä komissiosta. Haluat, haluatteko puhua jo tästä asiasta? Chair, inviting me to take the floor. Kiitos puheenjohtaja, että pyysimme meitä puhumaan. Ensiksi haluan kiittää esittelijää perinpohjoisesta erinomaista perinpohjaisesta erinomaisesta työstä tämän lausunnon suhteen. Kuten ensimmäinen puhuja totesi, olemme kovasti sitä mieltä, että lainsäädäntö Ehdotuksemme on tuomioistuimen kritiikkiin pyrkinyt vastaamaan. Olemme pyrkineet yksinkertaisempaan, seurattavampaan ää, kehikkoon rahoitusvälineiden suhteen. Mukaan lukien etukäteisarviointi, parempi raportointi ja painotamme myös kummankin lainsäädäntövallan käyttäjän merkitystä. Jaamme myös lausunnon huomiot mietinnön suhteen, erityisesti tämän vipuvaikutuksen suhteen. Rahoitusvälineiden vipuvaikutus kohesiopolitiikassa täytyy ottaa huomioon. Siinä täytyy miettiä politiikatavoitteet, edunsaajat ja tämä yhdetty, y, jaettu hallinnointi, lähestymistapa. Tämä asetus ottaa huomioon sen. Ja on mahdollista, että jäsenvaltioita ei voi pakottaa käyttää yhtä välinettä. Se on yksi optio, mutta EU-rahastojen kerrannaisvaikutuksessa ei pidä ottaa yhteisrahoitusosuutta, koska siihen ei vaikuta ainoastaan julkisen sektorin osuus, vaan EAKRn osuus myöskin. Tämä tilintarkastuskertomus mainittiin. Se voisi olla hyvä idea meidän mielestämme. Me mainitsisimme, että 2016 olisi tässä viiteraja, jotta koko rahoituskausi otettaisiin huomioon näiden välineiden kokonaisvaikutuksen arvioinnissa. Kiitos. Mietin tässä, miten komission huomiot voitaisiin välittää Moichalle. Ehkä voisitte kirjata ne kirjallisen muotoon lähettää ne hänelle. Niistä olisi varmasti hyötyä tämän lausunnon suhteen. Nyt meidän täytyy enää sopia tarkistusten jättämisen määräaika, joka on 16.7. kello 12. Ja nyt voimme päättää tämän asian käsittelyn ja voimme siirtyä esityslistan kohtaan 18. Kovacevin väliaikainen mietintö myönteisen tuloksen saavuttamiseksi vuosien 2014-2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa hyväksyntämenettelyssä. Kovacev, puheenvuoro on sinun. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä on todella väliaikaisen mietintöön tuleva lausunto. Ja myöhemmin tulee varsinainen mietintö, josta päätetään ainoastaan kyllä tai ei. Keskustelu monivuotisesta rahoituskehyksestä alkoi jo lähestulkoon vuosi sitten ja hyvin kriittisessä taloudellisessa tilanteessa. Ja olemme kommentteja monivuotiseen rahoituskehykseen. Jos varoja leikataan, niin 2020 strategia ei tule onnistumaan aivan kuten kävi Lissabonin strategian kohdalla. Nyt olemme tässä mielialassa ja se johtaa siihen, että määrärahoja leikataan, kun tämä on täysin päinvastoin siitä, mitä meidän tulisi tehdä. Meillä on Eurooppa 2020 strategian tavoitteet ja sinne täytyy, niille täytyy nyt taata tarvittava rahoitus, jotta kansalaiset voivat ylläpitää hyvää elintasoa ja turvallisuutta. Ja tällä tavoin me myös luomme Euroopan alueille työllisyyden ja muun hyvinvoinnin edellytykset. Ja siksi kohesiopolitiikan tulisi pysyä solidaarisuuspolitiikkamme keskiössä. Emme saa heikentää EUn asemaa. Ensinnäkin tämä hyödyttää sisämarkkinoita, niiden kehitystä, mutta myös nettomaksajien saajia. Tämä lisää ostovoimaa kohesiorahoitusta saavissa maissa. Kohesiorahojen oikeanlainen kohdentaminen auttaa alueita osallistumaan oikealla tavalla sisämarkkinoihin ja saavuttamaan 2020 strategian tavoitteet. Budjetti Valiokunnan ehdotukset pyrkivät siihen, että parlamentille saataisiin voimakas neuvottelumandaatti neuvoston suhteen. Ja nyt muistuttaisin, että neuvottelut ovat nyt siirtymässä hyvin, hyvin tärkeään, ratkaisevan tärkeään vaiheeseen. Itse olin tässä mukana Salvador Garrigan kanssa, kun hyväksymme lausunnon 8.6 hyväksyimme kesäkuun täysistunnossa monivuotista rahoituskehystä koskevan äh, päätöslauselman. 22. kesäkuuta valiokuntakokouksessa suosittelin, että 376 miljardin äh, määrärahat, joita komissio ehdottaa kohesiopolitiikkaan, olisi syytä pitää minimimääränä, jotta tavoitteisiin voidaan päästä ja tämän tulisi olla parlamentin kanta. Nyt, hyvät kollegat, kuitenkin meidän täytyy selventää tilannetta ja viime viikolla komission jäsen Lewandowski toteutti teknisen kokonaissumman päivityksen – Tämä koski tiettyjä makrotalouden lukuja, mutta nämä luvut eivät edelleenkään ole selviä, koska tämän asiakirjan mukaan lopputuloksena olisi se, että kohesio politiikka saisi 3,24 miljardia lisää, eli 3,79 miljardia kohesiopolitiikan, mutta Toisaalla viitataan kuitenkin lukuun, jossa puhutaan miinus 2,5 miljardista. Olen lukenut tämän nyt kolmen kertaan, mutta en tätä ymmärrä ja olen yrittänyt olla yhteydessä myös komissioon. Eli jos, miten on mahdollista, että jos Kroatian, Kroatian laajentumisen jälkeen on tehty tällainen tekninen mukauttaminen, niin yhdellä sivulla puhutaan siitä, että varoja leikataan 2,5 miljardilla ja toisella sivulla, sivulla sanotaan, että niitä lisätään kolmella miljardilla kohesiopolitiikkaan, niin en nyt aivan ole tilanteesta perillä. Eli tämä täytyy selventää. Kohesiopolitiikan lainsäädäntöpaketti on osoittanut, että olemme valmiita puolustamaan yhteistä kantaamme, joka on kansalaisten edun mukainen. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että alueemme voivat toimia tehokkaasti. Avun tulee olla avointa edunsaajien kannalta, hallinnon kannalta paikallisella tasolla. Tämä on myös meidän valiokuntamme tavoitteena, eikä näihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin päästä ilman kunnollista rahoitusta. monivuotisessa rahoituskehyksessä täytyy huolehtia siitä, että tämän päivitetyn loppusumman alle ei jäädä. Toivottavasti pääsemme nyt yhteisymmärryksen tänään tästä summasta, joka pyörii 5 miljardia sinne tai tänne suunnalla. Eilen olin yhteydessä varjoesittelijöihin tässä tämän asian tiimoilta ja nyt kuulisin teidän näkemyksenne. Before, just Kiitos. Vielä selvennykseksi ennen kuin annan puheenvuoron varjoesittelijälle sosialistiryhmästä. Niin nämä luvut, jotka mainitsit liittyen tähän Kroatiaan ja uusiin makrotaloudellisiin lukuihin, tekniseen päivitykseen, niin fakta on, että tämä on oikeastaan ainut politiikan toimija, joka monivuotisessa rahoituskehyksessä todella riippuu ennusteista ja ennusteiden mukaan valtiopolitiikan määrärahat tulevat vähenemään yli 5 miljardia. Eli kun Kroatia liittyy, niin tämä taas lisäisi niitä kahdeksalla miljardilla. Te puhutte kolmesta miljardista, tämä siis tarkoittaa, että rahaa on lisää. Ja tässä on tällainen että tilanne, että usein lukujen vuoksi syntyy tällainen kolmen miljardin lisäys. Eli komission paperissa on 376, 376 miljardia. Mutta ymmärtääkseni, kuten kuka se sitten sanottiin, niin tämä verkkojen Eurooppa jäisi tämän välinen ulkopuolelle. Eli tämä täytyy ottaa huomioon. Seuraavaksi Georgios. Kirja Proedre, Kiitokset puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin ensiksi kiittää esittelijää tästä oikein hyvästä tekstistä. Se on mainio pohja meidän työllemme täällä valiokunnassa monivuotisesta rahoituskehyksestä. Me toki ymmärrämme jäsenvaltioidenkin kannat, mutta tässä talossa pitkän aikavälin rahoitusmahdollisuudet ovat aivan perustavanlaatuisia, jotta kasvua saadaan Euroopassa aikaiseksi ja erityisesti jos haluamme myös kasvattaa työllisyyttä. No sitten tästä kohesiosta sen verran, että tässä on aivan selvät sävelet välitetty eteenpäin. Kohesio on ainoa mahdollisuus monilla alueilla luoda kasvua. Ja se on paras keino myös vastata kriisiin koska se vastaa suoraan kas- työllisyyden kasvun vaatimuksiin. Minun mielestäni, kun meillä nyt on tuo sure-teksti ja myös se täysistunnon hyväksymä mandaatti toimia, emme voi kohesiopolitiikkaa unohtaa tärkeimpänä välin, kasvuluojan, luovana, kasvua luovana välineenä. Sen pitää olla siksi prioriteettina ja tuossa Sure-tekstissä puhutaan toki rahoituksesta. Siinä puhutaan näistä miljardeista euroista, 400 miljardista eurosta 2014-2020 mutta tässä ei puhuta pelkästään eksklusiivisesta kohesiopolitiikan rahoituksesta, ainoastaan osa tästä. Tässä puhutaan siitä, että osa summasta menee myös muille politiikan aloille. Jos mietin nykyistä talousarvion tilaa, niin on hyvin merkittävää luoda tuloksiin tähtävää kohesiopolitiikkaa ja meidän täytyy mennä nyt paljon pidemmälle ja siksi täytyy tehdä nämä tarkistukset, jotka olen tehnyt ja meidän täytyy toimia johdonmukaisesti seuraavaan rahoituskehystä silmällä pitäen. Kiitokset. Uh, Kiitoksia. Nyt pyytäisin, tai ymmärtääkseni paikalla ei ole muita varjoesittelijöitä, François, haluatko käyttää puheenvuoron? Et. No siinä tapauksessa Van Just to support the... Haluaisin tukea lausuntoa. Tämähän ei ole uusi teksti, mutta haluaisin tietää, minne nyt ollaan menossa. Mihin tämä tarina vie? Hän oli hyvin yleinen päätöslauselma monivuotisesta rahoituskehityksestä edistystä, ei sillä mitään, mikään ei muutu. Mutta mikä on seuraava askel myös puheenjohtajan kannalta? Milloin tämä menee täysistuntoon tämä mietintö? Mä nyt kuuntelemme toisiamme, mutta minä nyt olen pihalla. Kuka voisi auttaa minua. Heilläkin oli edistystä. Me äänestimme ja loimme ensimmäisen mandaatin. Me teemme asioita, jotka auttavat meitä toimimaan tehokkaasti niitä rahojen kanssa, mitä haluamme seuraavaksi kaudeksi. Ja nyt me keskustelemme juuri uusista välineistä. Emme jää enää vain tukea, vaan luomme vipuvaikutusta. Ja meillä on uudistettua kohesiopolitiikkaa, sellaista vanhaa. Sillä on tavoitteet, integroitu lähestymistapa, raportointi. Se on kaikilla näillä alueilla uudistettu. Mitä herra Kovacek totesi? Me olemme valmiina pistämään tämän käytäntöön. Minun pointtini voisi olla, kuka minulle voisi kertoa? Tuleeko tämä syyskuussa täysistuntaan? Taittuko kaikkien valiokuntien ole ensimmäinen syyskuuta mennessä valmiita? Näitä niin, meillä on integroitu asiakirja lokakuussa äänestyksessä. Miten tämä homma menee? Minä olen nyt vähän metsässä. who else would like to take the floor on? Kiitos. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron tästä lausunnosta? No lyhyesti tietäkseni tästä väliaikaisesta mietinnöstä äänestetään. Katson tässä nyt tietoja, joita minulla on edellisestä kokouksesta, niin tietääkseni siis lokakuussa, eikä tämä ole mihinkään tässä muuttunut täysistunnossa siis. Anteeksi? Niin miten me tämän oikein valmistelemme? Tämä, nyt, tämä ei nyt tällä tavalla onnistu. Men, milloin me oikeastaan äänestämme tästä me olemme jo valmiita, ei meidän tarvitse tätä nyt pyöritellä joka suuntaan pitkään. Report. Viitatko siis tähän mietintöön? My understanding of the procedure is now that all the... Niin, olen ymmärtänyt menettelytavan niin, että kaikki mukana olevat valiokunnat, kaikki budjettiin menettelyssä olevat valiokunnat tekevät työtä sen eteen, tämän lausunnon eteen, Budjettivaliokunta hyvin todennäköisesti äänestää asiasta syyskuussa. Tämän tiedon olemme heiltä saaneet ja lokakuussa sitten tämä tuodaan täysistuntoon. Joten lausuntomme ei mene suoraan täysistuntoon, vaan se menee tähän väliaikaisen mietintöön, kuten Lamasurin mietinnön kohdalla puheenjohtajakokous päätti koska tässä on kyseessä budjettivaliokunnan valmistelema mietintö. fixed that we are... Niin, me olemme kyllä ihan ajoissa ja äänestämme. Have to vote in Meidän täytyy tehdä toimia tässä nyt. Äänestämme syyskuussa aivan normaalin menettelyn mukaisesti, jolla täysistuntoon mennään. Uh, and yeah, there will be, I'm sorry, there will be just... Ja tällä välillä tapahtuu vielä jotakin merkittävää, kuten eilen ministeri Mavrojanisilta kuulimme, eli 31. tai 30. lokakuuta kokoontui yleisten asioiden neuvosto ja Euroopan parlamentin neuvottelijat on kutsuttu tuonne kokoukseen, joten se voi tuoda mukanaan jotakin uutta. Mutta Tähän en nyt voi ottaa kantaa tänään tämän enempää. Ja sitten tästä väliaikaismietinnöstä sanoisin vielä, että se kunnioittaa tietenkin perussopimuksia ja siinä kootaan luvut monivuotisesta rahoituskehyksestä. Eli täytyy katsoa, mitä komissio viime vuonna perusasetuksessa toi esiin ja kuinka sitä on päivitetty. Nyt tärkeintä on katsoa siis asetusluonnoksen lukuja, katsoa minkälaisia ehdollisuuksia liittyy makrotaloudelliseen tilanteeseen. Ne tulevat tähän varmasti mukaan sekä kohesiopolitiikasta, maatalous- että kalastuspolitiikasta. Totta kai tämä lausunto on nyt varsin vähän päätöinen. Mutta meidän täytyy nyt miettiä, mitä tähän lausuntoon voisimme lisätä lukujen lisäksi ja ehkä ottaa kantaa hieman laaja-alaisemmin kuin ainoastaan tämä yksi luku. Mutta varoittaisin kuitenkin yhdestä asiasta. Meidän ei mielestäni tulisi kommentoida sitä, mitä neuvosto tällä hetkellä sisäisissä neuvotteluissaan käsittelee, koska se merkitsisi siis sitä, että hyväksyisimme tilanteen ja miettäisiin tarkistuksia. Eli tämä on tärkeä näkyä lausunnossa. Itse näen asian tällä tavoin. Konstanza. Olen myöhässä, olen vähän ulkona, mutta meillä on kysymys. Olen Kovatsovin lausunnon ja ymmärsin, että että sinä komission ehdotuksen pohjalta toimit. Mutta minusta meidän pitäisi käyttää Garga-mietintöä pohjana. Ymmärsinkö asiat väärin? Onko kanta muuttunut? Yeah, so uh, Andrei, we, we can no, have for sure the, the, the position of the Commission is the Gariga report. Niin, komission kommentti on tuo, tai kanta on tuo Karikan teksti, mutta me emme voi kuitenkaan oman linjamme alle mennä kohesiopolitiikassa. Meidän neuvottelujemme ei pitäisi sallia jäsenvaltioiden pääsevän vähemmällä kuin mistä on sovittu mutta totta kai Karikan teksti on meidän pohjanamme. Se on myös tässä omassa tekstissäni mukana, eli se on taustalla. Jos me sitten meillähän täytyy olla jonkunlainen selvä punainen lanka tässä kuitenkin olemassa. So please, I think we... Onko muita huomioita? No, meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa tarkistusten jättämiseen, mutta on tärkeää käyttää tämä ja huominen ja maanantai-päivä poliittisissa ryhmissä pohtiaksemme sitä, mitä tähän lausuntoon voidaan vielä lisätä. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja huomasin täältä vielä sen, että tällä viikolla kuulin, että lokakuun Strasbourgin täysistunnossa todella äänestetään tästä väliaikaisesta mietinnöstä. Lokakuussa siis. Jos muita kommentteja ei ole, pyytäisin komission edustajana. Komissio ei halua kommentoida, mutta onko teillä paikalla siis aluepääsoston edustaja, ei budjetti? E1A, e B. b CF. CF-komission ehdotuksessa komissio teki teknisen muutoksen neuvostaan asetuksluonnokseen monivuotisen Äh, rahoituskehitykseen ja tämä liittyy Kroatian liittymiseen. Tässä on jotain Kyproksestakin. Kyproksen yhdistämisestä on myös jotain. Mutta meidän kannalta tärkein on muutosuuden ennustuksen kannalta. Kroatia on neutraali. Kroatiaan tulee jotain liittymisen jälkeisiä sisäänajokysymyksiä. Sitä ei pidä kommentoida. Pahimmiltaan vain nämä luvut ovat merkityksellisiä meille. Komissio on nyt valmis sanomaan jotain tai ei. La no Niin anteeksi, komissio ei voinut tänne nyt tulla, koska aikataulu muuttui, mutta vastaamme varmasti sitten kirjallisesti myöhemmin. there's no, no comment from the commission. Jan Olbricht. Emme siis saaneet komission kommentteja. Olbricht. Tämä on kiinnostavaa, kiinnostavaa, joten jos me saamme kirjallisen vastauksen, esitetään kysymys. Minun kysymykseni DG-regiolle ensinnäkin äh, ennustuksen selkeyttäminen, se on selkeä kysymys. Äh, entä tämä 40 miljardia? And if it can be sosiaalirahastolle. Kenelle vastaus olisi parempi. Because if in its updated technically uh, draft... Jos tätä ää, äh, asetusta muutetaan, niin sosiaalirahasto on sitten... Substanssi ei muuttunut. Tämä tekninen muutos. Ei ole mitään epäilystä. CEF on, niin kuin ennenkin, kohesiossa. Mm, policy. Um... Kohesiorahasto on vanhan Atsakenalla. alla. Commission's papers, but... no, tämä on tietysti komission paperissa, mutta me tiedämme muista lähteistä, että neuvosto, mitä nimeltä neuvosto on, ehkäpä komissio kirjallisesti voisi selostaa meille asiaa, mikä tilanne nyt on. Ehkä tässä jotakin on muuttunut. Mielestäni tässä tämä vaaditaan selostusta. So can we, through you... No, voimmeko siis teidän ne pyytää komissio, että tämä asia otetaan komissiossa käsittelyyn ja annatte meille tarvittavat tiedot nykytilanteesta. No, ehkä mikään ei ole muuttunut, mutta pyydämme silti, että saisimme tämä tiedot. Eli voisitteko välittää tämän pyyntömme komissiolle sitä, että että he todella antaisivat meille budjettitiedot, päivitetyt sellaiset tästä verkkojen Euroopan välineestä. En tiedä, onko muuta huomioitavaa tähän asiaan liittyen tai haluaako Kovacev käyttää vielä loppukommentin? I will hope. Ei. Kiitos kollegat. Niin minä nyt tässä odottelen tarkistuksia muutamien päivien kuluessa. En tiedä, mikä tuo aikaraja olikaan. Ilmeisesti ensi viikon loppuun mennessä. Ja jatkamme sitten varjoesitelijöiden kanssa ja poliittisissa ryhmissä vahvan tekstin luomiseksi oman kantamme puoltamiseksi. Kiitos. Kiitos. Eli vielä määräaika tarkistuksille voisimme tässä sopii nyt lyödä lukkoon 17.7. kello 12. Eli se on ensi viikon tiistain. Ja nyt sitten takaisin Markukselle, kun olet jo palannut. Olemme tässä käyneet hieman keskustelua. Viktor Bostinaro ei ole paikalla. Joten täällä on vain yksi varjostelija paikalla. Hän voisi käyttää nyt puheenvuoron. Audrey. Uh, Audrey, ah, I'm sorry, I, I invited you to speak. <laughs> niin, pyysin, että käyttäisit puheenvuoron. Děkuji pěkně za slovo. Kiitos puheenvuorosta, herrat. Mielestäni tämä keskustelu on tärkeä. Meidän pitää kaikki ulottuvuudet pitää mielessä. Meidän täytyy ymmärtää tämän välineen kokoon kasvanut kolminkertaiseksi. Se oli ennen 12 miljardia, miljardia mukaan lukuen kuljetus- ja energiaprojektit. Jos tarkastamme tätä kautta, niin lähes 10 miljardia menee ict informaatioteknologiaan, ja minun tarkistukseni liittyy siihen, että, että niin sanottu älykkäät verkot ja uusi teknologia sinänsä tulisi mukaan. Mitä energiaverkkoihin tulee, minusta yhteys on selkeä, että tulee olemaan aitoja ongelmia hyödyntää näitä varoja kaikkien niiden lupien vuoksi, joita kukin verkosto vaatii, rakennusluvat ja muut. Nämä nykylainsäädännön vaatimukset ovat olla vaikeita. Eilen äänestyksessä hyväksymme yhden tarkistuksen, joka koski 10 miljoonan siirtoa kohesiopolitiikasta. Ja kompromissi oli se, että seuraavana ohjelmointikaunella kohesiopolitiikan äh, kontribuutio tähän äh, verkko-ohjelmaan olisi jäsenvaltiotasolla. Ja se pitäisi näkyä tässä, tässäkin luonnoksessa, että kaikki tietää, mihin me oikein pohjaamme. Ja toivoisimme, että me joustavasti niin ajatellaan, mitä me teemme kuljetusalaamme, laajensimme sitä alla, alla neuvoston kanssa neuvotella ja meidän täytyy ottaa alueelliset ja paikalliset olot. Tässä minun kommenttini. Ja sitten tekninen kommenttini liittyy energiaan. Vaatimuksena on, että siirrytään al- alhaista hiilipitoisuudesta alhaisiin päästöihin. Tämä koskee edunsaajoja tässä ryhmämme päävaatimukset. Kiitos. Sitten Viktor Bustinaru. Thank you very much indeed. Kiitokset ja anteeksi, kun tulin tänne myöhässä. Niin aloitan nyt tästä ihan alusta. Piiperiä esittelijää, esittelijälle puhuin tästä virheestä asetuksessa ja kohesiorahasto virheestä koska nämä molemmat asetukset on hyväksytty kompromissilla, jossa esitetään jotain sellaista, joka mielestäni tähän verkkojen Eurooppaa välineeseen nähden tarkoittaa tiivistä pohjaa neuvotteluissamme neuvoston ja komission kanssa. Ja kun me olemme tämän hyväksyneet, niin tämän pitäisi olla peruspohja, peruspääperiaate tämän verkkojen Euroopan käyttöön ottamisessa, joten ei tämä nyt ole mikään virhe, vaan kompromissi. Koko valiokunta kokonaisuudessaan ei tässä nyt voi kuitenkaan ryhtyä tekemään virhettä toistamiseen. No minä haluaisin Piperille sanoa tästä hänen asiakirjastaan, että olen tarkkaan, tarkkaan käynyt sen läpi ennen saapumistani tänne ja minulla olisi muutama ajatus esittää tähän tekstiin. Nämä ajatukset on kuultu jo monien muiden kollegoiden suusta, ei ainoastaan minun, ja monista poliittisista ryhmistä tämä on jo kuultu tässä kiistanalaisin kysymys on alusta alkaen ollut se, miten tuo 10 miljardia euroa sitten jaetaan ja välitetään tämän keskitetyn, viranoma- keskitetyn viranomaiseen. Toinen hyvin merkittävä aihe, joka nyt ratkesi tuolla eilisellä kompromissiratkaisulla kahdesta tekstistä, oli se, että jäsenvaltioilla, kohesion jäsenvaltioilla kun ne päättävät omista projekteistaan, jotka otetaan täyttöön pantaviksi tämän verkkojen Euroopan järjestelmän kautta. Ja muistutan, että tuo kompromissi on hyvin merkittävä ja hyvä viesti sekä neuvoston että komission suuntaan. Ja eilinen kompromissi osoittaa, että rahaa ei siirretä, vaan se pidetään kansallisissa kirjekuorissa ja ennen täytäntöönpanoa tämä hallintoviranomainen pääsee yhteisymmärryksen jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on selvä takuu koko hankkeelle ja näin tämä koko väline tulee täytäntöönpannuksi, mutta meillä on sitten myös riittävät takeet tästä täytäntöönpanosta. Tietysti tässä on edelleen neuvotteluvaraa, mutta samaa periaatetta pitäisi soveltaa toki tähän pääosaston suuntaan eri välineiden, euroverkkojen välineen käytössä. Ja toinen tärkeä asia on tuosta 30 prosentin korvamerkinnästä e- verkkojen Euroopan välineestä rajat ylittäville hankkeille. Periaatteessa verkkojen Euroopan välineellä on tämä rajat ylittävä aspekti ja se kattaa kaikki energiaperusrakenteet ja liikenne, kuljetusrakenteet ja niin poispäin. 30 prosenttia ehkä on kuitenkin liikaa ja syyt eivät ole vielä tulleet ihan tarkasti esittelijän selostamiksi. Meidän täytyisi ehkä säilyttää osa rahasta tähän tarkoitukseen, mutta ei 30 prosenttia. Se on aivan uskomattoman liik- paljon liikaa. Ja jos ajattelemme jokaista kohesiojäsenvaltiota, niin tämä on, niissä on jokaisissa eri tilanne. Jo on jäsenvaltioilla, joilla on aivan dramaattisia ja järkyttäviä ongelmia, sitten taas niitä valtioita, joissa ei ole niin hirveän vakava tilanne. Joten, joten tässä nyt tarvitaan joustavuutta huomattavasti enemmän ja nyt me olemme ihan varhaisvaiheessa vasta menossa saatuamme tämän luonnoksen. Meidän täytyisi tehdä tarkistelu, tarkistusten eteen työtä ja päästä niistä yhteisymmärrykseen, mutta minun viimeinen viestini tässä yhteydessä esittelijälle ja myös kaikille muille toimijoille, kuten neuvostolle ja komissiolle, on se, että tämän tyyppisiä hankkeita toki tarvitaan nämä tärkeitä. Me tarvitsemme verkojen Eurooppa-välinettä, mutta meidän on muistettava kantamme hyvä puheenjohtaja, meillä on 20kin tarkistusta siihen, että me poistaisimme kokonaan tämän välineen ja me olemme, käyneet, me olemme nähneet, miten valtavasti keskustellaan kiistanalaisesti tästä asiasta myös neuvostossa, joten jos me nyt haluamme tämän verkko Euroopan välineen käyttöön, niin meidän täytyisi kaikkien, kaikkien kiinnittää huomiota todellisiin ongelmiin ja yhdessä tehdä työtä päästäksemme tähän välitysratkaisuun koska mikäli vastustus kasvaa jat- entisestään, niin sitten varmasti on liian suuri vaara ryhtyä tällaista verkkojen Eurooppaa luomaan. Me tarvitsemme tällaista välinettä, mutta meidän täytyy nämä kaksi kantaa saada jotenkin sovitettua yhteen. Ja uskon, että syksyllä, kun me tulemme takaisin kesätauon jälkeen, niin myös komission pääosasto ottaa tämän asian käsittelyyn ja myös TRAN-valiokunta täältä parlamentista käsittelee asiaa ja erityisesti sitä, miten meidän täytyy pyrkiä pääsemään kompromissiratkaisuun. Me olemme omassa valiokunnassamme täällä Regissä jo sanoneet, miten tahdomme päästä vakaaseen kompromissiratkaisuun. Tämä nyt on minun viimeinen lauseeni jo, eli nämä neuvoston asetukset perustavat sen viimeisen säännön, jota sitten sovelletaan No, minä nyt sitten varmasti palaan tähän vielä muine tarkistuksine, niin joka tapauksessa välitysratkaisuun on päästävä. Kiitos. Kiitos sitten Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitos Markus. It's the proof, the, the proof of the pudding is in the eating, isn't Tämä näkyy vasta käytännössä tämä Mistä on kysymys? Eilen äänestettiin, kanta on selkeä. Me toimme verkkojen Eurooppa-välinettä tiukasti, koska aikaisemmat välineet eivät, eivät ole riittävän tehokkaita rajat ylittävissä asioissa, ei teitten eikä energiatavoitteiden suhteen. Täytyy keskittyä enemmän Mutta no eilen sanomme, että te edetään askeleittain. Jos komissio vastaa selkeästi kysymyksiin. Kyllähän komissio periaatteessa voi, kuten Olbrichtille. Ja sama asia monivuotisten rahoituskansien suhteessa. Kysytään komissiolta, onko tämä Tapahtuuko tämä kohesiopolitiikan sisällä vai ulkopuolella? Onko tällä ratkaisua? Ei. Tämän kertainen teksti on samanlainen kuin aina ennen, yhtä epäselvää. Eilen äänestyksessä meillä oli selkeä näkemys. Pitäydymme linjalla. Jos ei selkeytyksiä tulee, emme vapaita rahoja. Mutta kuten herra Bostinarukin sanoi, että tämä liittyy hänen mietintönsä, me olemme avoimia ne, neuvotteluille, mutta jos ovat, jos ovat avoimia keskustelulle, niin komission jäsenet voisivat tulla paikalle. He voisivat tulla vakuuttamaan meitä. En minä Markusta kritikoi. Se oli joku artikla, jossa Kukin mm, vähän pitämällä kuin erinen äänestys. No, katsotaan miten mennään. Ei tässä mitään ristiriitaa ole, mutta komission tehtävä on nyt selkeyttää asioita. Artiklassa 15 pitää sanoa, että ei tässä saa olla kattoja. täytä antaa tuota To act and that's why that's the only really reasonable reason yesterday. Eilen äänestyksessä äänestyksen jälkeen minä sain myöhään vielä puhelinsoittaja, miksi me äänestimme näin. Näitäkö te lukeneet työasiakirjaamme? Olemme valmiita tukeen tarjoamaan isomman vipuvaikutuksen. Mutta meidän työasiakirja on viime marraskuulta. Sen jälkeen mikään ei ole nyt kahtanut komission puolella. Emme me meidän oikeuksistamme luovu. Emme mitään virheitä eilen tehneet. Me maksamme kannan. Meillä on neuvottelumandaatti. Meidän täytyy lähestyä asiaan, niin kuin Markus on ehdottanut, katsotaan kuinka pitkälle päästään. Mutta minä haluan jonkun liikahtavan komission puolelta. Tuen täysin Markuksen idea, että painetaan raja-alueita ja omaksetaan tämä 30 prosentin periaate. Eilen edettiin samaan suuntaan. Viimeinen kommentti voisi olla – jos me haluamme Euroopan eteläosaa heidän murheissaan, nämä, niin nämä yhteydet pohjoiseen, on mahdollista talouden elvyttämistä uusien yhteyksien luomista. Siinä hengessä tuen tätä. Ja viimeinen kommentti on, että jos komissio ei sieltä. asioita. Verkkojen Eurooppa raukeaa. Ei ole näitä niin, minä pyydän selkeytystä. He vaarantavat koko ideansa, koska jos minä Rubikonjoen toiselta puolta asioita katsoen, niin komission, huhu, hopi hopi. Uh, uh, uh, Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron Janille, haluaisin todeta, että 12.6. kirjoitin kirjeen komissiolle, jossa pyysin selvennystä asiaan. No tästä on vasta kuukausi aikaa. Eli mitään vastauksia ei ole vielä tullut. Jan. Yes, uh, uh, I think that... Uh... Niin. Minusta meidän pitäisi valmistella kantamme valiokuntana mahdollisimman hyvin. Meidän pitää olla selvä siitä, missä mennään. Ja sitten täytyy katsoa, mikä poliittinen tarve on luoda tällaisia välineitä, joilla toteutetaan energiassa, infrastruktuurissa ja tietoyhteiskunnassa hankkeita EU-ssa ja mitä seurauksia tällä on. Eikä mitenkään ole sattumaa, että koko 50 miljardia, eli 40 plus 10, laitettiin kohesiopolitiikkaan. Ei ole syytä unohtaa sitä, että näin tehtiin. Ja kohesiopolitiikka määritelmän mukaan perustuu jaettuun hallinnointiin. Ja tässä ehdotuksessa ei ole kyse pelkästään rahasta, vaan myös menetelmästä. Eli pitää katsoa luodaanko uusi virasto vai käytetäänkö nykyvirastoa hankkeen toteuttamiseen. Tämä on Euroopan laajuinen hanke, aivan kuten T, T-verkostot. Sen keskipa- keskipiste on Brysselissä. On logista, että tässä pitäisi toimia eu tasolla, mutta kysymys kuuluu, tarvitaanko tätä varten uusi virasto, mutta en nyt lähde käymään keskustelua tästä. Ja toinen elementti, joka tähän liittyy, ja tämä on todellisuutta, on se, että me emme voi tätä oman, jota, jota emme oman tekstiimme saa. Tämä koskee kattoa, koska katto ei ole missään asetuksessa. Siihen liittyy poliittisen sovun ongelma jäsenvaltioissa komissio ehdotti 2,5 kattoa. Tästä keskustellaan monivuotisessa rahoituskehyksessä jatkuvasti ja komissio laittoi katon koko kohesio rahastolle. No, pidimme tästä tai emme, niin näin tehtiin. Tämä ei ole laitonta, joten emme voi käyttää sitä tässä tällaisessa lainsäädäntötekstissä, koska tämä on poliittinen sopu. No tämä nyt on keskustelua monivuotisesta rahoituskehyksestä. Voimme teeskennellä, että kattoa ei ole, mutta kyllä on. Totta kai me olemme jo kuukausia kaikki tienneet, että yksi komissio sanoi, että rahat otetaan ja toinen komissio sanoi, että raha annetaan. Ja nyt siteeraan tässä komission jäsentä. Ja vetoan tässä Lambertti, tämä on aivan selvä. Eikä tämä ole meidän kannattamme nyt tärkein kysymys, annetaanko tässä vai otetaanko tässä, vaan tässä on kohesiopolitiikan järjestelmään liittyvä ongelma. Sen mukaan kohesiorahastoa pitää käyttää Maastrichtin sopimuksen mukaisesti suurempiin hankkeisiin ja makrotaloudelliset sanktiot liittyvät tähän. Meillä on esimerkkinä Unkari. Jos otetaan oikeusperusta, jonka mukaan kohesiorahastoa vähennetään, rahoja siirretään jonnekin toisaalle, niin kyse, kysymys kuuluukin, onko meillä silloin vielä kohesiorahasto vai ei. E, ja käytetäänkö sitä? Komission mukaan ei. Eli sitä leikattaisiin. Tämä olisi kohesiorahaston kaltaista rahaa. Tämä olisi ehkä hyväksi edunsaajille, mutta se ei enää olisi kuitenkaan varsinaista kohesiorahaston rahaa. Eli ensin me tavallaan valmistelemme järjestelmää ja sitten lähdemme leikkaamaan varoja. Tässä on tehty virhe, tässä olisi pitänyt toimia aikaisemmin ja laittaa rahaa tavallaan sivuun ja käyttää sitä tällä tavoin. Itse todella vastustan sitä, että varoja otetaan kohesiorahastosta. Se ei mitenkään liity tähän hankkeeseen sinänsä. Hankkeet ovat oikeanlaisia. Voimme keskustella tietenkin niistäkin, mutta täällä ehdotetaan myös yhden hankkeen muuttamista. Voimmeko lähteä sitten muuttamaan hankeluetteloa? No tämä on hankalaa. Voimme keskustella siitä, ovatko kaikki hankkeet todella oikeanlaisia. No, minä todella vastustan sitä, että nämä 10 miljardia otettaisiin kohesiorahastosta, mutta ehdottaisin, että näitä varoja käytettäisiin saman hankkeeseen eri tavoin, e- eri, esimerkiksi korva merkitsemällä ne. Eilen sovimme oikeastaan tähän liittyvästä ajattelutavasta. Jos varat otetaan tuolta. Sitten lähdetään tarjouskilpailuun, katsotaan kuka on parhaiten valmistautunut. Tämä on aivan epäselvä tilanne. No mennäänkö tässä sitten siihen, että se, joka tulee ensimmäisenä, on paras? No, viimeinen kommenttini on tärkeä. Oletteko huomanneet, että kaikissa asiakirjoissamme, joita käymme läpi, niissä ei ole mitään numerointia. Tämä on ainoa äh, mitään lukuja. Tämä on ainut asiakirja, jossa sellaisia on. Pistämme vain X joka paikkaan. Puhumme kymmenestä miljardista ja jos kohesiorahastoja lähdetään nyt leikkaamaan, niin onko kyseessä sitten edelleen 10 miljardia vai muuttuuko se siitä vielä suuremmaksi luvuksi kuin aikaisemmin? Jos pistämme tänne XXX, jos näin haluamme, Täällä ei ole mitään lukuja. Tämä on mahdotonta. Anteeksi, että puhun näin pitkään, mutta sanon vielä, että puh- minä tuen sosiaalirahastoa suunnan eurooppalaisena hankkeena, eikä minulla ole ongelmaa liittyen tähän 40 miljardin, kuinka se jaetaan. Tämä on komission heiniä, mutta se, että otetaan rahaa kohesiorahastosta, tuhoaa koko järjestelmän. Rahat otetaan jäsenvaltiota kohesiorahastosta, se annetaan virastolle, sitten pyydetään rahoitusta hankkeelle, mutta järjestelmä menee sekaisin, koska ei virasto tätä hanketta toteuta, vaan jäsenvaltio. Tämä todella mielestäni tuhoaa järjestelmän. Eli kuten sanoin, minä vastustan sitä, että nämä varat otetaan kohesiorahastosta. Ja on oltava että meillä ei ole mitään lukuja täällä asiakirjassamme, vaan pelkkää X. Kiitokset. Kiitos puheenjohtaja. Riippumatta nyt ongelmista, joista Olbricht puhui, niin meidän tulisi nyt pohtia sitä, miten nämä varat voidaan, voidaan käyttää ilman, että koko järjestelmälle koituu haittaa. Tämä hajautettu hallinnointi on tärkeää. Meidän täytyy todella kiinnittää huomiota näihin rajat ylittäviin solmukohtiin ja tarvitaan poliittista tahtoa, oikeaa rahoitusta. Ei ole mitään järkeä, että yhteyksiä rakennetaan tietylle rajalle asti ja sen jälkeen ei ole enää mitään. Mielestäni Piperin ehdotus vie asia eteenpäin, erityisesti tarkistus 9, jossa puhutaan rajaliikenteen ekologisoinnista on hyvä. Tämä on Euroopan tasoinen tehtävä, jota tulee työstä eteenpäin. Mutta kysyisin vielä tarkistuksesta 12 Markukselta. Tässä puhutaan rajatylittävistä hankkeista ja yhteisistä tarjouskilpailuista. Tiedän, kuinka tärkeitä nämä ovat ja miten ne teknisesti toimivat. Olen kuullut usein viranomaisilta, jotka joutuvat toimimaan tässä asiassa EU-lainsäädännön mukaisesti ja kuinka vaikeata on saada tässä toimittua niin, että kaikki esimerkiksi kansalliset tahot voidaan yhdistää ja ne voivat toimia yhdessä niin, että tekniset säännöt toteutuvat ja hankkeet ovat todella käytännönläheisiä. Kun mietin, miten esimerkiksi tietä rakennetaan, niin siihenkin liittyy hyvin paljon erilaisia näkemyseroja eri virastoilla – miten tässä pystytään välttämään totaali kaos. Ja sitten toinen kysymys vielä Markukselle ja komissiolle. Kuinka kauan lupa, saanti kestää? Kaikissa suurissa infrastruktuuri- ja energia- ja muissa hankkeissa saattaa kestää vuosikausia, että luvat saadaan tai hankkeet saadaan vietyä läpi. Eli kesto on hyvin pitkä. Komission jäsen Oettinger ehdotuksessaan energiaverkoista on ehdottanut, että tässä saisi kulua korkeintaan kolme vuotta. Tämä on rohkaisevaa, mutta tässä ei puhuta mitään tähän liittyen. Et, eikö olisi järkevää pohtia tällaista määräaikaa ja sen mukaanottamista, ottamista, jotta menettelyt nopeutuisivat. Jos rahaa saa vuonna 2014 ja ja rakentamaan päästään vasta vuonna 2024, niin kyllä tässä on silloin ongelma. Eli meidän pitäisi pyrkiä todella painostamaan jäsenvaltiota toimimaan yhden luukun periaatteella, nopeuttamaan lupamenettelyitä hankkeiden eteenpäin viemistä. Tämä olisi mielenkiintoista. Kiitos. Yes, Kiitokset. Ja sitten Konstantsa, olkaa hyvä. Kiitos. No, Seberin kommentti toi selväksi sen, että on aivan oikein, että valiokunnassa me kaikki, kuten Lambert ja minä, olemme halunneet tämän verkkojen Euroopan välineen. Mutta eilen, jos emme olisi saaneet kompromissia aikaan, niin silloin tätä välinettä ei enää olisi. Se ei olisi mahdollinen, koska se on yleisasetuksen osa. On ollut useita tarkistuksia, jotka puoltavat koko välineen poistamista. Me löysimme kuitenkin kompromissin ja Markus Pieperin lausunnosta tämä tulee ilmi. Ja meidän tulisi nyt hieman muuttaa ajattelutapaamme sanotaan, että jäsenvaltiot usein ajattelevat hajautetusti, eivätkä ota aina raja-alueita kylliksi huomioon, mutta meidän tulee eilisen kompromissin kautta löytää keino sovittaa nämä kaksi asiaa yhteen. Mutta turha tässä on teeskennellä, että kompromissi todella vasta eilen. Tässä parlamentin vastuuvaliokuntien tulee päästä hieman eteenpäin, jotta tätä mahdollisuutta voidaan todella käyttää luovalla tavalla hyväksi. Liikennevaliokunta varmasti tämän ymmärtää ja se voi pohtia, miten nämä kaksi asiaa voidaan yhdistää toisiinsa. Tämä on suuri ongelma, mutta jossain vaiheessa tästä pitää täysistunnossa äänestää ja tästä tullaan jossain vaiheessa neuvottelemaan myös neuvostossa. Meidän tulisi olla avoimia joustaville, luoville ratkaisuille niin, että ne voivat olla todella käytännön läheisiä. Kiitokset. Onko komissiosta joku täällä? Minä en täällä nyt näe teitä niin kovinkaan hyvin. Thank you. Uh, Kiitos. Olen herra Pakeen kollega. Hän ei päässyt tänne koskaan tässä kokouksessa. Muistan, että komissio pitää tervetulleena herra Piperin mietinnön useita piirteitä useimpia. En luettele niitä kaikkia taita, mutta me toimme synergian vahvistamista aluekehitysrahaston kanssa ja rajat ylittävät yhteydet, niitä on vahvistettava. Tän teemme, sitä menee 60 prosenttia jo rajat ylittäviin hankkeisiin. Meille se, tuon ulottuvuuden vahvistaminen käy. Keskustelussa kuulimme paljon kysymyksiä 10 miljardista. Muistetaan, että niin sanottu 10 miljardin siirto Äh, kc äh, Connecting Europe-rahasto äh, on tällainen artefakti. Komissio e-, ei ehdota rah rahaa kohesiorahastoon. Tämä, nämä rahat ovat menossa verkkojen Eurooppa-varastoon tämä budjettitempo, että rahat laitetaan ensin kohesiorahastoon ja sitten siirretään sieltä pois. Sillä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin positiivista diskriminaatiota kohesio, ää, että rahat menetään ainoastaan kohesiomaille. Ja koska verkkojen Eurooppa on keskeisesti ää, hallinnoitu projekti, ainoa keino taata positiivinen diskriminaatio on, että rahat menevät ensin koheeseen rahastoon, jolloin se korva merkitään jäsenmaille, jotka ovat oikeutettuja, oikeutettuja rahoitukseen. Ja toisekseen me haluamme näin varmistaa, että me voimme käyttää kohdisen korkeampaa yhteenrahoitusastetta, jos emme siirtoa tee kohdisen kautta, emme voi tehdä näitä verkkojen Eurooppa-rahastoa suora tasavertainen kohtelusääntö sitoo meitä. Ää, muut kennot rikkovat tätä oikeudellista periaatetta. Kysymys, päteekö yhteishallinnointi näihin 10 miljardiin? Meidän mielestä ei. Me olemme tehneet selkeän ehdotuksen, joka laittaa 10 miljardia verkkojen Eurooppaa välineeseen varattuna kohdisiin maihin. Totta, laitetaan, että ensiksi laitetaan Kohdisarahaston ja ensimmäisenä päivänä täytäntöönpanossa siirretään verkkojen Euroopan rahastoon. Komission budjettiesitys. Komissio on ehdottanut, että verkkojen Eurooppa on osana kohesion pääotsake ykkösen alla. Ymmärrän, että neuvoston, neuvostolaatikossa on siirretty 1A ja palattu 1B. Tämä ei ole komission ehdotus, koska komissio haluaa se komissiopolitiikkaan samassa otsakkeessa, mutta komissio ei kuitenkaan sano, että tämä pitäisi olla yhteishallinnassa. Ehdottomasti ei. Me olemme selkeästi sanottu, että verkkojen Eurooppa politiikassa on keskushallinnointi, vaikka se on saman otsakkeen alla. Tässä ei ole mitään ristiriitaa. 90-luvulla kohdassa politiikan alussa hallinnointi oli keskushallinnointia, tapaus tapaukselta hallinnointia eikä yhteisjaettua hallinnointia. Valitsemme tämän lähestymistavan verkkojen Euroopan lähestymistapaan. TEN-sopimus selkeästi sanoo, että kohdiserahasto voi tukea tentiin kuljetusprojekteja. Meidän mielestä me noudatamme sopimusta täysin hyödyntämällä osittain rahaa, joka menee kohdiserahastoon kautta Äh, verkkojen Eurooppa-välineeseen. Kyllä muita optioita, kohesio, rahojen käyttöön korvamerkinnät, ehdollistaminen, sen takia, että nämä äh, äh, projektit esimerkiksi olisi valtiolle me yritimme, mutta se ei toimi. Se kohesio linkit jäsenmaiden välillä ja sisämarkkinoilla eivät toteudu. Vaikeat junahankkeet, joilla pyritään tehdä kestävämpi kuljetusjärjestelmä tulevaisuudessa, se ei toteudu. Kuka tässä on uhri? Länsiosa, jolla on tämä rajat ylittävä infrastruktuuri vai kohesio, maat, jotka 2020 huomaavat, että niillä ei ole tätä infrastruktuuria sisämarkkinoille yhdistämään eivätkä kyllä siirtymään kestävään järjestelmään. Minä kysyn, kuka tästä hyötyy, että kun nämä rahat virtaa kohesio rahastossa, mutta kohesio valtiot eivät voi hyödyntää TNT-projekteja niin kuin me määrittelemme ne. Kerron varapuheenjohtaja Kallasille, että hän voi tulla tänne selittämään tämän. Hän varmasti kertoo useammalla sanalla, mistä on kysymys. Dear monsieur, okay, if I, if I understood. No niin, kiitos. Niin, minä tahtoisin ainoastaan sanoa muutaman sanan tässä valiokunnassa. Me päätämme, mistä keskustelemme ja mistä emme. Etkä kun te sanoitte, että tästä pitäisi keskustella täällä, niin olen sitä mieltä, että me ole samaa mieltä. Ja sitten toiseksi tästä rahasta, ettei se liity kohesiorahaan, vaan se lähetetään kohesiorahaston kautta tiettyihin toimiin. No se osoittaa todellakin, että me tässä nyt tarvitsemme komissiota selvityksiä tähän verkkojen Eurooppa-välineessä. Me uskomme, että me, meille ei ole nyt kerrottu vielä totuutta, mutta uskon, että voimme pysyä avoimina vielä keskustelulle. Ja Konstansa, ole hyvä. Äh, no suoraan sanottuna jos en olisi täällä meppinä, niin sanoisin, että kyllä tässä nyt aikamoinen kova päivä puhui. Tällaista joudumme kuulemaan. Me parlamentin jäsenä olemme täällä myös yhteislainsäätäjinä edelleen laatimassa lakeja. Komissio tekee kyllä lainsäädäntöehdotuksia, mutta kyllä loppujen lopuksi parlamentti nyt ainakin osittain on säätämässä lakeja yhdessä neuvoston rinnalla. Kyllä tällaista ehkä voi sanoa jossakin epävirallisissa yhteyksissä, mutta ei valiokunnassa, joka on päättämässä asiasta. Ja tästä tuli nyt selväksi se, että Jan Olbrichtin huolenaiheet olivat täysin oikeutettuja. Voitte olla varmoja, että me tulemme todella esittämään tiukkoja kysymyksiä komission jäsenelle Enkä usko, että tämä on tästä aiheesta viimeinen keskustelu, mutta voi tietysti käydä niin, että koko tätä verkkojen Euroopan välinettä ei saada aikaan ollenkaan – Kyllä tässä nyt on esitetty oikeutettuja kysymyksiä. Toivoisin hieman lisää joustavuutta ajattelutavassanne komissiolta. No niin, ennen esittelijää kysyn, haluaako joku muu puhua vielä. Viktor, olepa hyvä. Kiitos. Niin, puheenjohtaja. Me olemme juuri kuulleet, että kun ei ole mitään numeroita eikä kohesiopolitiikan lopullista budjettia, niin ainoastaan on varmaa, että meillä on vähemmän kuin 8 miljardia euroa. Meille on juuri näin kerrottu, että joka tapauksessa 10 miljardia joko lä- lähe, poistetaan kohesiopolitiikka, kohesiorahastosta tai sitten sitä ei ikipäivinä edes ole. Miten tämä on mahdollista? Päättyneet, niin me jo saamme tietää, että meillä on vähemmän kuin 10 miljardia euroa käytössä parlamentin regivaliokunnassa. Tämä kyllä näyttää täysin käsittämättömältä. Tämä ensiksi ja sitten toiseksi Monet teistä ja minäkin ovat pyrkineet vakuuttamaan nämä komission jäsenet sekä molemmat komission pääosastot saapumaan keskustelemaan yhteisestä kannasta, yhteisestä ratkaisusta tähän sosiaalirahastoon. Ja nyt juuri tällä hetkelläkään vielä tähän mennessäkään ei ole mitään tapahtunut. Eli emme me voi nyt ajautua tähän tilanteeseen, että ota tai jätä, koska tämänlainen, koska yhteispäätösmenettely ei ole mikään otata jätämenettely, vaan täytyy muistaa parlamentin tehtävä ja tässä nyt minä voin ainoastaan puhua Konstantsan ja muiden kollegoiden rinnalla tästä asiasta. Um, nobody... Niin jos kukaan muu ei nyt halua sanoa sen enempää, niin Markus. Kiitos puheenjohtaja No, yleensä tunteet kuuluvat täällä esittelijälle, mutta tässä on hienoa nähdä, kuinka asiaa nyt käsiteltiin. Haluaisin tässä viitata nyt mahdollisen uhkatulokseen. Jos nämä 10 miljardia nyt, jos niistä luovutaan syystä tai toisesta, niin silloin syntyy paradoksaalinen tilanne siitä, että 21 miljardia menee rikkaammille alueille tähän verkkojen Eurooppa välineeseen ja se, kuten Seiver sanoi, tähän liittyy oikeudellinen velvoite. Jäsenvaltiolla on tietyn ajan kuluessa toteuttaa näitä hankkeita. Tämä on paine, jota Euroopan tasolta tulee. Tämä on hyvä asia. Eli läntisessä Euroopassa näin kävisi. Ja toivomme, että tai voi olla niin, että Itä-Euroopassa asiat eivät edisty, jos asioissa epäonnistutaan. Tässä tarvittaisiin nyt sillan rakennustaitoja. Tarvitaan kompromissi. Meillä oli kompromissi 50, 84. Sen olin ilmaissut tämän kuitenkin hieman eri tavoin. Totesin, että nämä varat pitäisi luo, antaa eteenpäin niin, että neuvotellaan jäsenvaltioiden kanssa, mutta kunnioitetaan kuitenkin kilpailumenettelyitä. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta jotta saadaan tehokkuutta toimiin. Muuten tehdään niin kuin aina ennenkin ja mikään ei muutu. Mikään ei lisää painetta siihen, että jäsenvaltiot toimisivat entistä tehokkaammin. Ja sitten vielä palaisin siihen, mitä tämä ja muut sanoivat. Olemme nyt viikkoja odottaneet tässä komission ehdotuksia, mutta näin tämän toisinpäin. Tässähän meillä on nyt mahdollisuus tehdä ja esittää jotakin uutta. Tähän olen pyrkinytkin. Myönnän, että en ole mikään juristi, olen poliitikko, enkä rajat ylittävissä kilpailutilanteissa. Tässä nyt lähde ehdottamaan mitään omia ratkaisuja, niin tällaisia minulla ei ole. Minä tuon tässä esiin poliittisia ajatuksia, ja voinko saada nyt puhua täällä rauhassa, kiitos. Täytäntöönpanoon tulisi tapahtua komission kautta silloin, kun tämä on poliittisesti ensin muotoiltu. Näin tämä onnistuisi rajat, raja-alueilla tar- tarjouskilpailujen suhteen. Tämä olisi komission ehdotuksen suunta. Itse en voi tähän asiaan siis puuttua ja näin olen tuonut myös esiin. Kaikille niille, jotka pelkäävät sitä, että tämä mietintö nyt haittaa jotakin, no otan tämän huomioon 84 artiklan 50 kompromissi. Olisin tyytyväinen, jos saisimme tässä läpi tämän asian. Itse olen muotoillut tämän niin, että meillä olisi tällainen porastettu menettely, useita tarjouskilpailuja ja luotaisin tällainen väliaika arvio tai raportti ja katsotaan, miten jäsenvaltiot ovat edistyneet. Ja tästä olisi hyötyä jäsenvaltioille niin, että ne voisivat vastaisuudessa osallistua entistä tehokkaammin tarjouskilpailuihin. Ja tässäkin käännyn komission puoleen. Olen sitä mieltä, että tämä on yksi harvoista eurooppalaisista välineistä, jossa tarvitaan keskitettyä hallinnointia. Voitte kritisoida tietysti eurooppalaisia virastoja, näin itsekin joskus teen, mutta tämä väline todella toisi mukanaan Euroopan tason lisäarvoa. Ja meidän täytyy pyrkiä sellaiseen kompromissiin, jossa jäsenvaltiot otetaan riittävällä tavalla huomioon, eikä ko- kohesiokaan joudut tässä lapsipuolen asemaan. Sitten vielä tämä katto, capping. Me olemme poliitikkoja, emme hoida tässä muotoseikkoja, mutta meidän täytyy antaa viesti, välittää viesti siitä, että me emme halua tähän kattoa, joka on tarkoitettu sosiaalirahastolle. Miten tämä nyt sitten toteutetaan? Tätä en lähde arvioimaan, koska komissiossa tämä tiedetään paljon paremmin kuin minä. Tämä on nyt valiokunnan lausunto Asiaa ei ole tässä pohdittu mitenkään loppuun asti, vaan tämä ainoastaan tuo tähän erittäin hankalaan keskusteluun hieman lisädynamiikkaa. Very much. Uh, Markus, Kiitokset. Kiitos Markus kollegat aikataulusta sen verran, Eli tästä äänestetään TRAN-valiokunnassa 5. marraskuuta, joten me voimme tämän hyväksyä lokakuussa. 10. lokakuuta kaiketi on valiokunnan kokous ja sitten sitä ennen meillä on 18. syyskuuta kokous, joten me emme nyt tänään jätä tarkistusten määräaikaa, joten me voimme käydä keskustelua 18.9. ja sitten komissiolta pyydämme myös lopullista kantaa. Eli minusta tuntuu epämukavalta nyt ryhtyä äänestämään hyvin erityyppisten tietojen pohjalta, joten ehdotan, että me tuolloin 5.11. kutsumme komission jäsenen tänne. Katsotaan sitten, kuka komissiosta haluaisi tänne saapua meille selostamaan ja hälventämään epäilyksiä ja sitten me, meillä olisi tuo 18.9. tarkistusten aika. Eli Markusellekin ja muille kerron sitten tästä aikataulusta, että te ette valittele liian lyhyestä aikarajasta tarkistuksille. Ja sitten toki odottelemme Tranin valiokuntaa mutta aivan järkevästi nyt täten toimisimme virheettä. Jos te hyväksytte tämän niin ehdottaisin juuri tätä. Voimme me kyllä kutsua tänne vaikka kolmekin. Katsotaan, kuka tänne saapuu komissiosta, kuka pääsee tänne 18. syyskuuta paikalle. No joka tapauksessa näin päätämme tämän asian käsittelyn. Kiitos sinulle Markus esittelystä. Hyvät kollegat, meillä on vielä kaksi tekstiä. Ramona Manekskun, hän ei ole paikalla eikä lähettänyt myöskään ketään tänne puhumaan puolestaan, mutta ehdottaisin, että me tarkistusten määräajan määrittelisimme. Hetkinen, niin siis tarkistukset, me käymme siis keskustelua näistä molemmista ilman esittelijää. Hetkinen, anteeksi. Toisaalta IMKon äänestys lykkäytyy me äänestämme todennäköisesti 17. joulukuussa. Voimmeko luottaa tähän? Se lähetettiin eilen valiokunnan jäsenille IMKON sihteeristöstä. Varjoesittelijä ja herra Tarabella, koska hän sai paljon tarkistuksia. Hän pyysi takarajan lykkäämistä. Eli keskustelu voitaisiin siirtää syyskuuhun. Ja jos jotain tapahtuu, syytämme sinua. Hyvät kollegat, jos sopii Ramona Maneskon julkista hankintaa koskevat tarkistukset IMKOn takarajan siirtämisen vuoksi. Se ei halunnut lykätä alun perin. Nyt ymmärtääkseni mahdollista. Tällä muutoksella esityslistan kohtaan muuten sille tulevat asiat kummaltakaan puolelta ei mitään uutta Seuraava kokous on syyskuun 17. ja 18. Kiitän teitä er-, er-, erityisesti eilisestä ja toivon teille mitä parasta kesälomaa. Kokous on päättynyt ja kiitos myös tulkelle ja hyvää kesälomaa.